huomio. Stanislav Polchak esitti pyynnön tukea oikeuksia liittyen eh, hallinnollisiin kysymyksiin. Shilavan ehm, kuljetusyhteydet ovat kyseessä. Ja juuri valiokunta eh, vastaa